So, was wir schon mal machen können, ist äh, abstimmen. No, me voimme kuitenkin jatkaa ja äänestää elintarvikkeiden lisäaineista. Eikö? Ich frage, wer ist... Eli kuka kannattaa päätöslauselmaa? Trombiini päätöslauselmaa. Kuka kannattaa? Eli pannaanpa uusiksi. Pannaanpa uusiksi. No niin. Siis, koskapa äänestyskoneet eivät toimi, ja me tarvitsemme lääkeväärennyksiin konetta, niin ajattelin ehdottaa, että siirrymme kohtaan 13 ja äänestämme elintarvikkeiden muista lisäaineista kuin väri- ja maketusaineesta. Naudan ja lihan trombiinin lisääminen, koska tähän äänestetään vain kyllä tai ei. Kuulen, että teknikko on paikalla. Yritämme nyt äänestää. Tässä on siis kysymys trombiineista. Resolution... Kuka puolta äänestää? Huomautus vierestä. En voi äänestää ollenkaan kyllä, koska tämä äänestää vain vastaan. so, not working. Sollen wir es nochmal versuchen dann? Warten Sie erst den Techniker von Müllers. Wer hat Probleme, soll sich beim Techniker melden.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 Haben abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ei, ja kaikki toimii. 31 puolesta ja 21 vastaan, ei tyhjää. Joten tämä päätöslauselma on hyväksytty. Suoraan,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 vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi numero 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 13 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Numero 15 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty.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 Hyväksytty. Itre 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Äh, englische Übersetzung. Englannin tulkkaus katosi nähtävästi. Ihan, nyt toimii, toimii. Siis ITRE 21 äänestämme uudelleen. ITRE 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 159 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. ITRE 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Niin, odotinkin tuota. Tarkistetaan, tarkistetaan. Abstimmung beendet. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Niukasti, mutta hyväksytty. Tarkistus 19. Kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 160. Raukea. 161 myös. 20. Kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraava sivu. 162 ja 163 ja itse 25. Ne ovat identtisiä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 166 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 21 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 32 puolesta, 22 vastaan. Hyväksytty. Itre 27 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 171. osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Seuraava raukeaa. 176 ensimmäinen osa. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 175 puolesta. Vastaan tyhjää, tarkistetaan. 175 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys päättyy. 24 puolesta 26 vastaan. Neljä tyhjää hylätty. Sataseitsemänkymmentäneljä puolesta vastaan. Ah, me hyppäsimme yhden ylitse. Itre 28 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten 174 ja 178 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 129 itre, äh, 29 itre puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23 Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 32 puolesta, 22 vastaan. 184 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 185 ja 186 identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 187, ITRE 30, ITRE 31, ei. ITRE 30 ja 187 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Eitra 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 189 ja Itra 32 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 190 ja ITRE 32 toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Onko totta? Hmm. yksi vastaan tyhjää hyväksytty. 192 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 193 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 94 raukeaa. 27 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 199 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Itra 34 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 200 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sivulle 12 siirrytään. 214 Prodilta puolesta. 214 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Itre 37 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 215 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 216 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. No niin, se on hylätty. Olin oikeassa. 27-28. Tiukkaa, mutta 219 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 29 puolesta, vastaan, hyväksytty. 222 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Imko 11 puolesta vastaan tyhjää. Inko 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 223 ja 224 identtiset puolesta vastaan tyhjää hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 226, 227, ne raukeavat. 228 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 229 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. 29 puolesta, 27 vastaan. Hyväksy. Seuraava raukeaa. 231 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itre 38 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 232 ja 233 identtiset puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. seitsemän ja kaksista kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 240, Itra 40 ja Imko 12 ovat identtiset puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 241 ja 242 ovat identtiset puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 243 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 249 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 246 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavalle sivulle siirrymme. 248 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty.

254 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 256 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 257 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 ja 259 ja IMKO 13 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 260 ja 261 identtiset puolesta vastaan tyhjää hyväksytty.

tyhjää hylätty. 267 ja 268, okei tarkistetaan. 265 ja 266 tarkistetaan. EPPllä on kaksi korttia liikaa. 30 puolesta, 25 vastaan. Hyväksytty. Kaksi kuusi seitsemän, kaksi kuusi kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 31 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Itre 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten alaspäin 275 liiseltä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 279 ensimmäinen osa ja 280 ensimmäinen osa ja IMKO 17 ensimmäinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksy, Sitten 279 toinen osa, 280 toinen osa ja 278 toinen osa ja IMKO 17 toinen osa. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 279 kolmasosa, 283 osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Inko 17 kolmas osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 278 kolmasosa puolesta vastaan tyhjää Hyväksy. Sivulle 19 siirrymme. 288 Tremo Polos Rivasi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten ITRE 45, ja IMKO 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ITRE 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan ITRE 46. hylätty. Kaksisataa yhdeksänkymmentäkaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Imko 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 293294 puolesta vastaan. Tyhjää. Mielestäni hyväksytty, mutta tarkistetaan. Yksi EPP-läinen liikaa, yksi kortti pois. Hylätty. 25 puolesta, 31 vastaan. 295 puolesta. 295 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 296 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 298 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 299 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 300 puolesta, vastaan. Tyhjää hyväksytty. 301 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 548 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Hylätty. 302 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 549 ja 303 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 305 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 306, 307 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 308, 309 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 310 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 312 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 313 ja ITRE 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 315 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 316 ja Itra 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 317 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 317 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmesta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 324 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 323 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 326, 327 ja ITRE 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 328 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. sivulla 23 ja alhaalla ITRE 60 puolesta vastaan Sivulla 23 viimeinen tarkistus. Kaikki muu raukeaa. Koskapa IMKO 19 hyväksyttiin, niin kaikki muu raukeaa. Eli ITRE 60. ITRE 60 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. Kolmessataa kolmekymmentäkahdeksan vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolme, neljä, kaksi puolesta vastaan, Tämä nyt ei näy. 342 <clears throat> puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 342. Ja ITRE 61. 31 puolesta 23 vastaan, eli hyväksytty. Sitten meillä on kompromissi numero 14. Kompromissi numero 14 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kolmesta puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 348 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 350 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 66 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 352 ja Itre 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 353 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 354 Itse 68 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 355 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 356 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itre 69 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 3, 5, 7 ja itre 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 358 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kolmesta ja itra 71 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inko 23 kohta kohdata äänestys ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty toinen osa vastaan tyhjää, hylätty. Itra 72 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 361 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Imko 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 360 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 365 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itse 73 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 364 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmesta kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 367 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 368 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 369 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itre 74 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 27 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 371 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 75. Itre 75 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan ITRE 75. yksi ja ITRE yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inko 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 61 puolesta ja Eitre 7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Itre kahdeksan puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko viisi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. sivulle 32. 83 Parvanovalta. 83 Parvanovalta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan

Kollega Seber, kompromissi 4 kattaa tämän. Eli jatkamme eteenpäin. Missä minä nyt olenkaan? 85 puolesta. Vastaa. Tyhjää hyväksytty. 86 ja 87 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja itse 10 myös. neljä Bartolotsi puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 89 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Imko 7 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 90 puolesta vastaan, hylätty. 92 ja itse 13 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 93 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 100 ja ITRE 15. Kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Ensimmäinen osa tarkistetaan. Ensimmäinen osa. Tarkistetaan ensimmäinen osa. Oletko kaikki äänestäneet? Kolmekymmentä puolesta 21 vastaan. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Itre 16 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 101 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistetaan. EPPllä yksi liikaa. 31 puolesta 19 vastaan. 11 puolesta 11 vastaan tyhjää hylätty. 102 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 103 ja itre 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 108 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 110 ja 122 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan toinen osa. Äänestys alkaa, toinen osa. Äänestys päättyy. 26 puolesta 28 vastaan hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 111 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 112 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 113 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Itre 19 puolesta vastaan, tyhjää, hyvä, ylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten äh, loppuäänestys tästä mietinnöstä. Äänestys alkaa. EPPllä on yksi liikaa. Äänestys päättyy. 51 puolesta ei vastaan ja kolme tyhjää. Onnittelut esittelijälle tästä hyvin tärkeästä mietinnöstä. Sitten siirrymme toiseen loppuäänestykseen. Äänestys alkaa. siis lainsäädäntöpäätöslauselmaehdotuksesta. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 46 puolesta, ei vastaan, kaksi tyhjää. Onnittelut Marissa Matiakselle tästä mietinnöstä. Jatkamme eteenpäin. Lääketurvatoiminnasta. McEvanin mietintö.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 Gegensatz zur Tagesordnung. Wieder alle konzentriert und fit. No niin. Oletteko te kunnossa seuraavaa äänestyskierrosta varten? Lääketurvatoiminnasta meillä on kaksi Linda mietintöä. Yksi direktiivi ja toinen on asetus. Ja me aloitamme tästä asetuksesta. joten toisin kuin esityslistassa me aloitamme kohdasta 12. Me aloitamme asetuksella. Asetuksella. Teillä on äänestyslista. Tarkistus yksi puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta. Vastaan. Kaikki eivät nyt äänestä. Eli siis äänestämme asetuksesta. Tarkistus 34. Äänestämme uudestaan. 34 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 55 äänest, osallistujaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 22 puolesta 26 vastaan. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 vastaan tyhjää hylätty. Itra 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 11 puolesta vastaan hyväksy, hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 4 puolesta vastaan. Tyhjää hyvä, hylätty. Itre 13 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan Itre 13. ja se oli selkeästi hylätty. Anteeksi, anteeksi, minä nyt. Se oli selkeästi hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää. Kiitoksia puheenjohtaja. Täällä on suullinen tarkistus, jossa jäljitettävyys muutetaan tunnistamiseen. Ja, das war Teil der Abstimmung, das steht ja in Niin, se luki tässä äänestyslistassa. Ja se hyväksyttiin jo. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tämä on hieman omituinen. Onko tämä nyt kohta kohdalta äänestys? No tämä on nyt tässä hieman huonosti merkitty. Imko 5. Äänestämme ensimmäisestä osasta puolesta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Sitten sihteeristä sanoo, että äänestämme myös toisesta osasta, puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi viisi. Puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusikymmentä ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 57-58 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 59 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 62 osa puolesta, vastaan, tyhjää. 61 puolesta, vastaan, tyhjää, Hylätty. Itre 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 62. Itre 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Imko 11, ensimmäinen osa ja 9 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. Imko 11, toinen osa, 9 toinen osa puolesta. Vastaan, tyhjää, hyväksytty. 63, Imko 12, Itre 18 puolesta. Vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Hylätty 25-28. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 ja 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten konsolidoitu tarkistus 2b puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. Konsolidoitu tarkistus 2b. 20 puolesta 33 vastaan hylätty. 66 puolesta vastaan hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itra 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 70 puolesta vastaan

30 puolesta 23 vastaan. Hyväksytty. No, kuinka tässä näin kävi? Täytyy sanoa, että on hieman vaikea nähdä, kun tuo valo tulee tuolta takaa. 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12, 73 ja Itre 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Se oli hylätty nipin napin. kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viitre 21. Osa B puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 osa B ja 72 osa B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljä ja viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tahto tarkistaa. Selvä. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 ja Itre 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 15 puolesta ja 85 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 2a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 16 ja 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi kymmentä ja Itra kaksi puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan hyväksytty. 22 puolesta vastaan. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 ja Itre 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten loppuäänestys mietinnöstä. Äänestys alkaa. Ei yksi liikaa. kaksi puolesta. Ei vastaan, ei tyhjää. Onnittelut esittelijälle. Ja sitten äänestämme vielä lainsäädäntö. Päätöslauselman luonnoksesta äänestys alkaa. päättyy. Sama tulos 52 puolesta, ei vastaan, ei tyhjiä. Onnittelut. Kiitokset. Kiitokset tästä asetuksen parissa tehdystä työstä, mutta nyt jatkamme vielä eteenpäin direktiiviin. Pharmacovigilance. Eli tässä Aiheena on lääketurvatoiminta. Interrumpir luego quería decir que retiro. En halua keskeyttää myöhemmin. Vedän pois tarkistukseni, tarkistukseni 84. Das machen wir. Dankeschön. Änderungsantrag 1. Wer ist dafür? Tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 72 itra 10 puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 75 ensimmäinen osa puolesta vastaan. Tyhjä, hylätty. 74 ja 76 ovat samanlaisia puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 79 puolesta vastaan. tyhjä, hylätty. 84 vedettiin pois. Itre 11 puolesta vastaan. tyhjä, hylätty. 81 ja 2. 83 nämä kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 87 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta että Iitra 12 ja 88 ovat samanlaisia aina puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 ja 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. ITRA 13 puolesta tarkistetaan tämä. Abstimmung beendet. Äänestys päättyy. No, ihan selvästihän tämä hylättiin. Itre 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 91, 2 ja 3 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 95 ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 94 ensimmäinen osa ja ITRE 14 ensimmäinen osa ovat samanlaisia äänet puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 94 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. ITRE 14 ja 95. Kolmasosa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 95 neljäs kolmasosa ITRE 14 kolmasosa vastaan tyhjä hylätty. 95 neljäsosa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tämä koneellisesti. Kahdeksan. Äänestys on alkanut. PPE on zu viel. EPPllä liikaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Täytyy todeta tässä, että meillä on 52 äänestäjää. Joten, no, tässä on neljän verran nyt eroa verrattuna käsiäänestyksiin. Joskus näin käy, kun tarkistetaan koneellisesti. Jatketaan tästä 97 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Yhdeksänkymmentäkuusi ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hylätty. 98 ja 96 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Iitra 15 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 96 kolmasosa, 99 ja Itre 15 kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Tarkistus 100 tarkistetaan. Abstimmung beendet. Äänestys on päättynyt. Aina sama. 56 läsnä olevaa ja 51, jolla on kortit. Mutta tämä on hylätty. Itre 14, toinen osa. Tämä me teimme jo, eikö? Joo, siirrymme seuraavalle sivulle. 101 ja 102 identtiset. Vastaan tyhjää hylätty. 103 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 2a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivulle 6, 118 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 9 ja 119 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 120 ja 121 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 122 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 122. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 134 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Inko 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Inko 12 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää Hyväksytty. 135. Imko 12 ensimmäinen osa tarkistetaan. Kuka sitä haluaa? Tarkistetaan. Imko 12 ensimmäinen osa. hylätty. 25-28. Niin aina kaikki mitä näen ei aina ole sama kuin koneäänestys. 135 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Inko 12, toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjään. Hyväksytty. Tarkistetaan. Inko 12, toinen osa. Äänestys päättyy. Sama tulos. Hylätty. ITRE 20 ja 136 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 137 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 138 ja 139 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja Itra 21 kuului siihen samaan. Vasta 42 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. vasta 43 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 144. vasta hylätty. Imko 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 1a. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Itre 25. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Konsolidoitu tarkistus 2b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sivulle 11 siirrymme IMKO 16. IMKO 16 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Ai ah, nämä ovat kaikki identtisiä. kuusi kaksi, kuusi kolme, kuusi neljä, kuusi viisi menivät tässä.

hyväksytty. Sata kuusikymmentäkahdeksan puolesta. Vastaan. Tyhjää. Minusta se on hyväksytty, mutta tarkistetaanpas. 168. ei ollut hylätty. Viidellä henkilöllä ei ole äänestyskorttia, siksi tämä ero. 13 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan. Hyväksytty. Anteeksi, hylätty, sanoo puheenjohtaja. Ehkäpä Corinne Lepagein pitäisi jatkaa tätä äänestystä. 169 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi numero kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. sivulle 14 ITRE 29 kolmas osa. Vastaan tyhjää hylätty. 189 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksy Siirrymme seuraavalle sivulle. 195, 196 ja Hitra 30 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 197 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ah, te ette enää luota minun tippaakaan vai? No niin, 197. Hyväksytty. sataa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 201 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hylätty. 203 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Sama enemmistö, mutta tarkistetaan. Kompromissi 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ihminko 25 ja 219 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 221 osa, 223 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 221 ensimmäinen osa. 221 ensimmäinen osa tarkistetaan. Hylätty. Kaksi, kaksi, yksi, ensimmäinen osa ITRE 33 ensimmäinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 221 toinen osa, ITRE 33 toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 224 ensimmäinen osa, ITRE 33 kolmas osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 221 kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 223 toinen osa 220 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Selvä, tarkistaa edellinen. 223 toinen osa ja 220 toinen osa. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 30 puolesta 23 vastaan hyväksytty. 225 ja IMKO 26. puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 224 toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 221 neljäsosa, ITRE 33 neljäsosa, 224 kolmasosa, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 222 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inko 27 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22 yksi viidesosa Itre 33. 228 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Hylätty. Kuusitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 227 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 221 7 osa 228 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viitri 33 osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 27 toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 227 toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Hyväksytty. 227 toinen osa. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 221 kahdeksasosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 221 yhdeksäsosa. 229. Itre 33 seitsemäsosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 230 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inko 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inko 29 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 231 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 232 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 239 ensimmäinen osa, 241 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty ja ITRE 34 kuuluu tähän samaan porukkaan. 241. osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Bussoi, Rivasi, Delvo, Itre. Identtiset seuraavat puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Imko 29 toinen osa ja 233 puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. Imko ja 233 tarkistetaan. Imko 29 toinen osa ja 233. Äänestys päättyy. No, onko tarpeeksi selvä tulos? Niin.

hylätty. Imka 30 ja 237 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 244 osa, 241 neljäsosa, Itre 34 neljäsosa, 239 kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 34 viidesosa, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 236 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 238 puolesta Ah, se oli identtinen, selvä. 2,39 osaa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itre 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 242 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 242 toinen osa B puolesta vastaan tyhjää hylätty. 242 kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 242 neljäsosa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 242 viidesosa puolesta. Vastaan. Hylätty. Neljäs, kuudesosa puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 245 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 247 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 246 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 244 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 31 ja 243 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 248 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Imko 32 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Imko 32 26 puolesta, 26 vastaan hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Imka 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 249 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 250 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 250. Hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 249 toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 249 kolmasosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 20 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 251 puolesta, vastaan. Onko EPP nyt puolesta vai vastaan, kun vain puolen kädet nousevat? Tarkistetaan. 251. 26, 26, hylätty. 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 22 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 22. Hylätty. 23 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 252 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Iitra 37 puolesta. Vastaan tyhjää, hyväksytty. 34 inko puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 253 ensimmäinen osa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 254 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 24 ensimmäinen Toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Imko 35 ja 253 toinen osa. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 255 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksy 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 256 puolesta vastaan. Tarkistetaan 256. Hyväksytty. Kaksi viisi seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 258 ja ITRA 38 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyh- tarkistetaan. Eli 258 ITRA 38 ensimmäinen osa tästä. Tämä tarkistetaan. uusiksi. Äänestys alkaa. Kaksikymmentäviisi puolesta 28 vastaan. Hylätty. 259 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Hyväksytty. 260 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tasan meni. Hylätty. Hitra 38 toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. 261 puolesta. Tarkistetaan. Kaksikymmentäviisi, kaksikymmentäseitsemän hylätty. 260, 261 äh, ja 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 263 Schnellhardt puolesta <coughs> vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu tarkistus 4b. 4b puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 264 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 264 tarkistetaan. hyväksytty. Kaksi kuusi viisi puolesta. Ää, kaksi kuusi viisi raukea. Kompromissi kymmenen puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inko 36, 267, 268 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 269 ja 39 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 266 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. Imko 37 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 270 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Hyväksytty. Johdantosan kappale. 30 puolesta vastaan. Tyhjää. 27 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 9 puolesta 24 vastaan. Hyväksytty. Etre 1 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. yhdeksän puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Kaksikymmentäseitsemän puolesta vastaan hyväksytty. 28 raukeaa. Kompromissi 4a puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 32 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. hylätty. 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Itre 2 puolesta. A, ah, 35 tarkistetaan. Äänestys päättyy. Taas sään, eli hylätty. Itre 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 2c puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1b puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Kolme puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55 ja 56 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja Itre Kuutonen kuului tähän. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. yhdeksän ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 ensimmäinen osa vastaan tyhjää hyväksytty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Imko 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta ensimmäinen osa vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 58 toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 62 ja litra 7 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 65 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. Hyväksytty. 66 ja Imko 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Hyväksytty. Kuusi. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 71 ja ITRE 9 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 26 puolesta 28 vastaan hylätty. Inko 7 puolesta vastaan tarkistetaan. tasan eli hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, mahtavaa, että toimitte hienosti. Hienosti kestitte. Loppuäänestys, koneellinen loppuäänestys. Itse mietinnöstä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 49 puolesta, ei vastaan ja viisi tyhjää ääntä. Ja sitten lainsäädäntöluonnos. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja sama tulos. 49 puolesta, ei vasta ääniä, viisi tyhjää. Onnittelut esittelijälle Linda McAdamille. Hienosti olemme nyt tehneet töitä ja iltapäivällä jatkamme kello 15. Ai, emme pienetkään vielä tätä päätökseen, vai? Täällä on meillä esityslistalla raportti valtuuskunnalta, joka kävi Euroopan kemikaalivirastossa Helsingissä. Tärkeä virasto meidän työllemme. Satu Hassi on esittelijä. Huhuu. Satu Hassi raportoi varmaankin meidän vierailustamme lyhykäisesti pääkohdittain. This came as a surprise. No tämä tuli hieman yllätyksenä, en ole mitenkään valmistautunut. Kiitoksia, mutta minulle ei etukäteen nyt millään tavalla kerrottu, että minun pitäisi nyt antaa tämä valtuuskunnan raportti, joten en ole valmistautunut. Voin tietysti muutamia seikkoja tässä ottaa esille. Tietystäkin Euroopan kemikaalivirasto panee täytäntöön lainsäädäntöä, joka muuttaa vahvasti aikaisempaa tilannetta ja työ on todella kovaa. Kuulimme vierailullamme paljon asioita talousarviosta ja organisatorisesta puolesta. Samoin kuin tietotekniikkakysymyksistä. Mutta itse asiassa a, tarkoituksena oli Tarkoituksena niin oli tuoda näitä asioita esille ja eräs ongelma esille keskustelussa ja tämähän on tuotu usean otteeseen esille. Kysymys on siis luettelo, luonnos näistä ainesosista, jotka vaativat lupaa. Ongelmana tässä nyt on se, että meillä on noin 500 ainesosaa, jotka eivät ole petrokemian teollisuuden välitysaineita ja niitä jo, jo tiedetään, että ne vastaavat suurta huolta aiheuttavien aineiden vaatimuksiin. Esimerkiksi CMR, PPT ja niin edelleen. Tällä hetkellä näiden kemian aineiden, kemiallisten aineiden määrä, jotka ovat ehdokasluettelossa lupamenettelyä varten, näitä on vain 30. Joten edistys on ollut hyvin hidasta. Tavallisen kansalaisen kannalta yksi tärkeimmistä seikoista on yhtä tärkeimmistä asioista ei nyt tapahdu tämän ongelman takia, eli siis kuluttajien oikeus saada tietoa. Meillä on lainsäädännössä määräykset kuluttajien oikeudesta saada tietoa haitallisista aineista, mutta käytännössä tämä rajoittuu näihin aineisiin, jotka ovat tällä eh, tässä ehdokasluettelossa nyt mukana lupamenettelyä varten. Uuden komission virkanastumisen jälkeen teollisuus- ja ympäristökomissaarit eh, Potocnik ja Tajani eh, pääsivät yhteisymmärrykseen eh, merkittävästä edistyksestä tämän ja muutamien muiden seikkojen osalta. Joka tapauksessa tämä nyt tarkoittaa sitä, että komissiojäsenten sopiman aikataulun mukaan vain neljännes jo tunnetuista aineista, joiden pitäisi olla tässä lupamenettely ehdokasluettelossa – päätyy tähän luetteloon. Tämän ajattelutapaan tavan takana ö, oleva yksi tekijä, niin kuin valtuuskunnalle kävi selville, on se, että komissio tässä nyt omassa ajattelussaan yhdistää lainsäädännön kaksi vaihdetta. Ensinnäkin ainesosien luetteloiminen tähän ehdokasluetteloon ja sitten myös toisen askeleen, eli sen pitäisi olla päätös näistä aineista, ainesosista, joiden täytyy kulkea lupamenettelyn läpi. Komissiossa halutaan olla varmoja siitä, että lähestulkoon varmoja siitä, että lähes kaikki ainesosat ehdokasluettelossa päätyvät lupamenettelyyn. No tämä on kenties ymmärrettävää komission yksiköistä katsottuna, mutta tärkeää tässä on se nyt, että yksi tämän lainsäädännön merkittävistä ajatuksista, eli, eli kuluttajan oikeus saada tietoa, tämä nyt vesittyy tällaisessa menettelyssä. Ja meidän valiokuntamme kannalta tärkeää on tietää se, että Ymmärsimme tuon valtuuskunnan vierailun kuluessa sen, että Euroopan kemikaalivirasto, jonka edustajat aina kun itse olen vieraillut siellä valiokunnan yhteyshenkilönä, viraston henkilöstö on sanonut, että he eivät voi tehdä mitään, koska joko jäsenvaltiot tai komissio päättävät siitä, mitkä ainesosat päätyvät tähän ehdokasluetteloon ja kemikaalivirasto vain seuraa sitä, mitä ylempi taho, taho pyytää. Mutta nyt itse asiassa meille on sanottu, että asiat menevät tällä hetkellä paremmin, mutta edelleen liian hitaasti kemikaalivirasto sanoi komissiolle, että se ei voi edetä nopeammin näiden menettelyjen osalta. Itse en ole niinkään tehnyt työtä näiden talousarviokysymysten kanssa, mutta kenties nyt kannattaa valiokunnalle mainita, että Rova Hauk, joka on meidän talousarvioasiantuntijamme ja jotkut muutkin jäsenet, on Nämä henkilöt ovat ilmaisseet hämmästyksensä siitä, että kemikaalivirasto näyttää olevan ihan tyytyväinen siihen, mitä komissio sille lupaa. Meidän arviomme oli se, että emme voi olla täysin varmoja siitä, että nämä resurssit, joita kemikaalivirasto saa tai joita sille on luvattu, että näillä resursseilla voidaan nämä valtaiset työtehtävät hoitaa, mutta kemikaalivirasto ei vaadi enempää. Joten kenties tämäkin on sellainen asia, jossa valiokuntamme pitäisi toimia aktiivisesti. Toivon, että nyt kun ympäristövaliokunta on yhä tulevaisuudessakin aktiivinen ainesosa luettelo, ehdokasluettelo suhteen, niin minusta tuntuu siltä, että meidän pitäisi myös olla myös resurssi- ja talousarviokysymyksissä yhtä lailla aktiivisia. Kiitos. Ja, danke, Satu Hassi. Kiitokset Satu Hassi tästä spontaanista raportista. EHA on käynnistynyt hyvin, Suomen hallituksen avulla myös, sekä sen asettumisen että käynnistämisen kannalta kaikki on oikeastaan hyvin onnistunut. Ja heillä on aikamoinen eh, tehtävä tässä. Rekisteröintejä on tullut 2,75, e, e, ensirekisteröintejä 2,75 miljoonaa. Ja näitä rekisteröitymisiä voi tulla marraskuuhun asti tänä vuonna, jossa tullaan ottamaan mukaan valtava määrä uusia aineita tutkittavaksi. Budjetti on luonnollisesti ongelma, josta meidän pitää huolehtia, mikäli eka, eka ei saa tarpeeksi tukea, se ei kykene hoitamaan työtään. Ja edustaja Haughan oli myös sillä paikalla. Meidän pitäisi yrittää pitää tätä mielessämme, kun me laadimme budjettia vuodelle 2011. Ja saada sille oma kohta, mikäli näin on tarpeen. Virastohan hoitaa myös biosiideistä ja edustaja Klass oli paikalla. Se on tämä seuraava tehtävä, mikä virastolle tulee. Me keskustelimme siitä, että onko virastolla potentiaalia tähän ja hoitaa näitä ongelmia, jotka tähän liittyvät. Meillä on täällä vielä puheenvuoro, pyyntöjä. McKinnes, olkaa hyvä. Thank you, Chairman, and um, thank my colleague for... Kiitoksia ja kiitos kollegalle tästä spontaanista raportista ensinnäkin. Vierailu oli aivan loistavasti järjestetty ja kiitän niitä, jotka tämän tekivät. Ja oli erittäin hyvä, että valiokunta pystyi näkemään, millä tavalla lainsäädäntö vaikuttaa. Muutamia seikkoja toisin esille. Kemikaaliviraston tehtävien valtavuus, sitä me emme oikein edes ymmärrä vielä. Ja Eurooppa todella johtaa, on eturintamassa näiden ponnistelujen kanssa. Minulla on tästä ainesosaehdokasluettelosta hieman huolia. Minusta vaikuttaa siltä, että kenties voisimme nyt kenties olemme aloittamassa siitä, että tässä liikaa tulee tietoa. Ja tämä johtaa siihen, että todellinen huolenaihe, eli ainesosa ehdokasluettelo, ei mene eteenpäin niin nopeasti kuin valiokunta haluaisi, mutta tämä nyt on lainsäädännössä jo, ja nyt on jo viitattu myös jäsenvaltioiden rooliin ja siihen, miten ne saattavat kemikaaliviraston käsittelyyn näitä suuren huolen aiheuttavia ainesosia. Ja finyli A esimerkiksi on sellainen, joka on tuotu sinne. Ja minä olen huolestunut siitä, että kansalaiset kun ne lukevat hu- ö, vaarallisista aineista ja sitten huomaavat, että kemikaalivirasto ei niitä kiireellisenä käsittele, niin se on hyvin vaikea sitten vastata meidän tällaisiin kansalaisten huolenaiheisiin. Sitten kaksi muuta seikkaa vielä, jotka kannattaa tuoda esille. Ensinnäkin PK-yritysten yritykset ja se vaikutus, joka tällä lainsäädännöllä on niihin. Se täytyy tunnustaa. Tiedon jako ajatuksena oli hyvä, mutta meidän täytyy myös huolellisesti tarkastella sitä, toimiiko tämä ja tuleeko täällä olemaan kielteisiä vaikutuksia pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Minä ainakin henkilökohtaisesti tunnen tämän asian hyvin. Tässä muutamia seikkoja puheenjohtaja haluaisin vielä kiittää järjestäjiä tästä erittäin hyvästä ja hedelmällisestä vierailusta vielen Dank. In der Tat hat... Kiitos. Todellakin meillä oli sellainen olo, että virasto toimii hyvin sitoutuneesti. Ja tämä on asia, joka on hyvin tärkeä teollisuuden suuntaan, antaa sille informaatiota ja tavallaan järjestää tätä informaatiota ja kon- koordinoida sitä. Siinä meillä on ollut ongelmia, joka on ratkaistava tänä vuonna samoin kuin jäsenvaltioiden yhteistyö. Tässä on tiettyjä heikkouksia REACHin toimeenpanossa. Olemme kutsuneet että johtaja Dansartin tänne marraskuussa tänä vuonna valiokuntaamme, koska silloin on päästy ensimmäisen tärkeän askeleen, ete, askel eteenpäin. Onko muita huomioita? Ei. Kaikki ovat aika varmaankin väsyneitä tämän aamun äänestyksistä. Tapaamme kello 15. Spendet.